Passiamo alle dichiarazioni di voto. Sitten äänestysselitykset on tullut paljon puheenvuoropyyntöjä, mutta emme voi pitää kokousta kello 14.45 jälkeen, eli istunto jatkuu sitten kello 15. Kaikki äänestysselitykset, joita ei tänään pidetä, voidaan pitää huomenna äänestysten jälkeen ja muita äänestysselityksiä voidaan sitten esittää kirjallisesti. Eli Nikolain mietintö. Ensimmäisen puheenvuoron saa hänen. Hyvä puhemies, minulla on vain yksi asia sanottavana. Vuosia kun olen katsonut tätä tekopyhyyttä. En ole mitään nähnyt, mikä vastaisi tätä.